siihen, että teemme yhteistyötä sekä komission kanssa että parlamentin kanssa. Kiitoksia. Nyt olemme saaneet kuusi päätöslaumaesitystä keskustelun jälkeen toimitetaan äänestys Suomella puolelta päivä seuraava kohtaistuslistalla. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan julkilausuma Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta. Korkean edustajan nimissä puhuu ulkoasiaministeri Unkarista, herra Nemet. Hän puhuu nyt, kun on päässyt istumaan ensin. Mä, no, no. No, uh, you, you speak from, from there, Mr. Ei kun ihan sieltä puhu. Ai selvä. I, I misinterpreted. Tulkitsin väärin teidän liikehdittänne. Joo, joo, joo. Chairman. Puhemies, arvot parlamentin jäsenet, olen täällä esittelemässä teille joitakin huomioita korkean edustajan Catherine Ashtonin puolesta tilanteesta Bahrainissa, Syyriassa ja Jemenissä. Tapahtumat hiljattaneet saaneet dramaattisen käänteen Syyriassa. Jemenissä Tilanne on ollut hyvin vakava ja se voi vain äityä pahemmaksi. Ilmapiiri on hyvin jännittynyt. Bahrainissakin ollut, se on erittäin suurta huolta aiheuttanut, vaikkakin verenvuoto on ollut vähäisempää nyt. EU on seurannut tilannetta, joka on nopeasti kehittynyt koko alueella ja hyvin tarkkaavaisesti. Tämä on nähty useissa korkeatason tapaamisissa, julkisissa lausumissa ja neuvoston päätelmissä. Tämän lisäksi Paronitar Ashton on ollut jatkuvasti yhteydessä tärkeimpiin kumppaneihin ja toimijoihin itse maissa. Näin tehdään päivittäin suoraan puhelimitse tai hänen edustajiensa välityksellä noissa maissa niin, että Euroopan unionin painoarvo olisi merkityksellisempi, missä se vain mahdollista on, ja jos sitä vain jotain apua olisi. Jokaisen maan tilanne on ainutlaatuinen, edellyttää strategista, hyvin pohdittua, räätälöityä reagointia. Mutta kun tapahtumat menevät niin nopeasti eteenpäin, on vielä tärkeämpää luoda hyvää politiikkaa hyvin perusperiaatteisiin perustuen. Mainitsen kolme niistä. Ensinnäkin Ensinnäkin hylkäämme väkivallan käytön. Massa mielenosoitukset täytyy aina käsitellä rauhanomaisesti ja kunnioittain ihmisoikeuksia, mutta myös perusoikeuksia. Toiseksi meidän täytyy edistää vuoropuhelua. Erimielisyydet ja jakolinjat edellyttävät rakentavaa käsittelyä niin, että jokainen voi puhua toinen toisilleen. Ennakkoluulot ja ennakkoerot on pantava syrjään. Kolmanneksi meidän täytyy miettiä perusteellisia taloudellisia uudistuksia, joita on synnyttävä itse maassa. EU on tehnyt aivan selväksi, että se on valmis antamaan nopeasti tukea, kun vain sitä pyydetään. Seuraavaksi puhun yksityiskohtaisemmin kustakin kolmesta maasta. Ensinnäkin Bahrain. Huolimatta palaamisesta normaaliin tilanteeseen kaduilla, tilanne on edelleen jännittynyt. Pidätyksiä tehdään edelleen. Ihmisiä on pidätetty pelkästään siitä syystä, että ilmeisesti he eivät mitään muuta ole tehneet kuin käyttäneet ilmaisunvapaa oikeuttaan. Kuten muuallakin alueella, EU ja korkeudustaja itse ovat tuominneet väkivallan käytän Bahrainissa suorasukaisesti ja vedonnut viranomaisiin ja kaikkiin siellä oleviin voimiin, että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kunnioitetaan, kuten myös kansainvälisiä humanitaarisia standardeja. Me olemme myös toistuvasti kehottaneet Bahrainin viranomaisia ja myös oppositiota aloittamaan ainoan kansallisen vuoropuhelun. Korkea edustaja on puhunut ulkoasiainministerin kanssa suoraan tätä tarkoitusta varten. Jos ei kaikkia ihmisiä saada puhumaan toinen toisilleen, ilman, että suljetaan ketään pois tai asennetaan ennakkoehtoja, niin ei, on yhä olemassa kasvava riski siitä, että radikaaliset elementit pääsevät vallalle. Tällä olisi selvät, huolestuttavat vaikutuksensa myös alueelliselle vakaudelle. Paras tapa säilyttää ja edistää vakautta on vuoropuhelun edistäminen. Tämä on se viesti, jonka korkea edustaja vie tapaamiseen Persialahden yhteistyöneuvostossa piakkoin tässä kuussa. Syyriassa. Mielenilmaisut ovat levinneet useisiin kaupunkeihin sitten maaliskuun. Väkivaltainen tukahduttaminen on, ei ole hyväksyttävissä. Korkeudusta Euroopan unioni on useaan otteeseen vedonnut Syyrian viranomaisiin väkivallan lopettamiseksi, niin että kunnioitettaisiin ihmisten oikeutta osoittaa mieltään rauhanomaisesti ja kuunnella heidän legitimien pyrintöjään. Syyrian ihmiset kyllä ansaisivat uudistuksia poliittisesti, joita on otettu pitkä varsinkin ilmaisuvapaudessa tai kokoontumisvapaudessa, poliittisessa osallistumisessa ja hallinnossa. Presidentin Assadin puhe kansakunnalle 30. maaliskuuta ei tarjonnut ei selkeää ohjelmaa uudistuksille, ei sen paremmin tai aikatauluakaan niiden toteuttamiselle. EU jatkossakin painostaa Syyriaa saamaan aikaan uudistuksia viivytyksettä. Uudistuksen on oltava todellisia. Jonkin, jossakin puhelin soi. Great. Suuremmoista. All right. Selvä. Eli Euroopan unioni jatkossakin painostaa Syyriaa, jotta uudistuksia saadaan että Niiden on oltava todellisia, sekä poliittisia että taloudellisia sosiaalisia, vakavia, ei pelkästään kosmetiikkaa. Ja ne on täytäntöpantava viivytyksettä. Me seuraamme tilannetta tarkkaan, miten uusi hallitus, joka vielä on muodostettava, ryhtyy uudistuksiin. Me toivomme, että oikeuskomitean muodostaminen johtaa siihen, että saadaan uutta lainsäädäntöä, jonka ansiosta voidaan poikkeustila poistaa ja taata ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Yhtä lailla Euroopan unioni painostaa Syyrian johtoa julkisesti ja yksityisesti, jotta se pitäytyisi käyttämästä voimaa mielenosoittajia vastaan. Yhtä lailla tärkeää on, lähettää sellainen viesti, että ne, jotka ovat vastuussa väkivallan käytöstä ja kuolonuhreista, että heidät on saatava vastuuseen, että kaikki poliittiset vangit, ihmisoikeuspuolustajat on vapautettava. Kolmanneksi Jemenistä. Siellä tilanne on edelleen äärimmäisen huolestuttava. Korkean edustajan viestit valitettavan väkivallan käytön jälkeen 8. maaliskuuta olivat hyvin selkeät. Ulkoisen neuvoston päätelmät 21. maaliskuuta toistivat EUn tuomitsemisen, kun väkivalta oli käytetty mielenosoittajia vastaan. EU on myös yksiselitteisesti todennut, että ne, jotka ovat vastuussa kuolonuhreista ja vammautumisista, joutuisivat vastuuseen toimistaan ja heidät pitää saattaa oikeuden eteen. Sen jälkeen Jemenin johdon lähettävät viestit ovat olleet vähemmän selkeitä. Tästä syystä korkea edustaja on ottanut yhteyttä suoraan presidentti Salehin puhelimitse 30. päivä maaliskuuta. Hän kehotti presidenttiä tekemään kaiken mahdollisen, jotta verilöilytä vältyttäisiin. Hän esitti näkemyksensä, että paras tapa on saada aikaa uskottava ja nopea poliittinen siirtymäkausi viivytyksettä perustuslaillisen siirtymäkauden pitäisi perustua kunnollisiin sitoumuksiin ja johdonmukaisiin sitoumuksiin, joita myös noudatetaan. Aika rientää ja Jemenin kansa on joutunut uhriksi. Tästä syystä yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa EU on ollut ja on jatkossakin hyvin aktiivisesti mukana, jotta päästäisiin kriisistä eroon Jemenissä. Hyvät naiset ja herrat, Hyvät kollegat, kiitos kovasti teidän huomiostanne. Odotan mielenkiinnolla kysymyksiä ja kommentteja. Kiitoksia. Senior. Kiitoksia, kiitoksia herra ministeri. Sitten seuraavaksi, kun Helasalla Franco onnittelen Brokki hänen joukkueensa puolesta. Hänellä on myös kaulahuivi sen iloksi, mutta meidän maailman parhaiten pelaajien ansiosta, Raulin ansiosta Espanjastakin voi, tämä voitto saavutettiin. Ja nyt kuitenkin seuraavaksi kansanpuolen nimissä saa puheenvuoron Edustaja Sala Frankka, puolitoista minuuttia. Kiitoksia paljon puhemies. Yhdyn täysin sanoihin niihin, jotka osoititte herra Brokille. Arvoisa komis, neuvostopuheenjohtaja, komission jäsen, nämä kysymykset, jotka ulkopolitiikan korkea edustaja on ottanut useissa otteissa esille, ovat selkeä osoitus siitä, että Euroopan unioni pyrkii tukemaan Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tietä kohti demokratiaa ja rauhallisempia oloja. Huomenna äänestämme tästä kysymyksestä. Minä haluaisin kuitenkin tuoda esille muutaman kysymyksen ja esittää ne herra ministerille ja toivon, että välitätte ne korkealle edustajalle. Tietyissä instansseissa ja tietenkin tässä talossa on sellainen vaikutelma, että nyt mennään taaksepäin siinä, miten eurooppalaista turvallisuuspolitiikkaa ja puolustuspolitiikkaa kehitetään. Me olemme menossa taaksepäin myös yhteistyön alalla. Ja sitten teen, se luo tietyn ristiriidan, kun ajatellaan sitä, että EUn läsnäolo noissa maissa on olemassa, mutta sitten ei tiedetä, mikä on näiden siirtymäkausien tulos. On selvää, että, että Lady Ashtonin viestintä on hyvin varovaista ja se on ymmärrettävä, mutta me olemme myös valmiita lisäämään resursseja, jotta voimme auttaa tilannetta noissa kyseisissä maissa. Kiitoksia edustaja Lafrankasteen nimissä kahden minuutin ajan edustaja Veronique de Kezer. Kiitos herra puhemies. Olemme hyvin tietoisia ponnisteluista diplomaattisella tasolla, joita Rova Ashton on tehnyt ja jatkossakin tekee. Olemme tietoisia myös vaikeuksista tässä tilanteessa, johon hän on törmännyt olipa kyse sitten Syyriasta, Jemenistä tai Bahrainista, niin on kyse maista, joiden kanssa meillä ei ole kaupallisia sopimuksia eikä mitään ihmisoikeuslausekkeitakaan. ja aika vähän on vipuvoimaa käytössä, mutta haluaisin sanoa tässä aluksi muutaman asian, kolme varsinkin. Ensinnäkin, jos ajatellaan kansakuntien pyrintöjä, ne ihmiset, jotka ovat kaduilla, niin meidän täytyy olla ei pelkästään heidän tukenaan, vaan kaikkeen hintaan saada väkivalta loppumaan. Minä näin tänään Syyriasta myös vaatimuksia. Siellä oikeastaan halutaan, että väkivalta lopetettaisiin, että he voisivat ilmaista näkemyksensä. Minä esittäisin, että vaikkakaan meillä ei ole mitään sopimusta Syyrian kanssa, niin meillä pitäisi käyttää kuitenkin koko pakotearsenaalia, joka meillä mahdollisesti on käytössämme, jos se välttämätöntä on jotta väkivallasta päästäisiin eroon. Toiseksi haluaisin sanoa, että kyse on yleensä maista Persianlahdella. Libya on, tällainen esi- Ly- Ly- Ly- esimerkki, että siellä on valtava määrä aseita ja siinä on myös myyty. Niistä on tullut varsinaisia ruutitynnyreitä, myös ajatellen tätä, niiden omia kansakuntia. Sitten nämä, tämä kaksinaismoralismi. Minä sanoisin, että me olemme olleet aika varovaisia Bahrainin kohdalla ja hyvin tiukkoja puolestaan muiden maiden kohdalla. Minä tiedän, että Bahrain on hyvin arkaluonteisessa erityistilanteessa. Saudi-Arabia on lähtenyt joukkoja sinne ja Saudi-Arabia ja Versailles neuvosto auttaa siellä myös Libyaa, mutta me emme voi pelkästään ajatella barrelin hintaa tai Libyan hallitusta ja sillä annettua tukea ja panna sitten toi, puntarissa toiselle puolelle myös sorrettuja ihmisiä Bahrainissa. Ties Veronique. Kiitoksia Veronique. Alle ryhmän puolesta kahden minuutin ajan edustaja Jätemäki. Mr. President, I am angry. Yesterday in our group meeting we... Eilen ryhmäkokouksessa kuulimme kolmelta todistajalta Syyriasta, Bahrainista ja Jemenissä. Amnesty International muun muassa minä suutuin kirja, jonka sanoin, saimme Rova Ashtonilta, ei ole mikään strategia. Meidän ei enää pitäisi lähettää tyhjiä viestejä, niin kuin olemme tehneet pitkään Tunisian ja Libyan kohdalla. Meidän täytyy ryhtyä toimiin. Meidän ihmisoikeuskomitean tulisi kokoontua ja meidän saada tietoa ihmisoikeusloukkauksista. EU pitäisi myös kieltää asevienti kaikista EU-maista näihin kolmeen maahan. Ei voida hyväksyä, että EU-maat vielä myyvät aseita näille hallituksille. Kolmanneksi, Euroopan unionin täytyisi tehdä selväksi, että poliittiset hallitukset näissä maissa ovat esteenä demokratialle ja niiden tulisi erota. Sillä välin meidän täytyisi ottaa sanktioita käyttöön, kuten varojen jäädyttäminen. Haluaisin toistaa, on aika ryhtyä toimeen. Kiitoksia edustaja Jäätteenmäki. Puolitoista minuuttia edustaja Flautra. Hän puhuu vihreiden puolesta. Kiitoksia paljon. Hyvä uutinen on se, että kansa lähtee liikkeelle vaatiakseen poliittisen järjestelmän muuttumista ja vaatiakseen lisää demokratiaa. Tämä on tietenkin myös Euroopan unionin hankkeen keskiössä ja tämä on tietenkin asia, josta voimme iloita. Mutta huono asia on se, että kansa näissä maissa on hyvin sorretussa tilanteessa. Heidän äh, äh, henkensä on vaarassa ja oikeudet on poljettu. Ja kuitenkin tämä äh, kansa on toiminut toisin kuin mitä Libyassa on tehty, jossa on ryhdytty sotatoimin. Me tarvitsemme todellakin eh, sellaisia julkilausumia, jotka ovat aivan legitiimejä näiden maiden kansalaisten puolesta, mutta meidän täytyy myös eh, ryhtyä konkreettisiin toimiin, jotta ne toimet, jotka ovat eh, täysin epäoikeudenmukaisia ja jotka ovat väkivallan, väkivaltaa sisältäviä tuomittaisiin. Ja meidän täytyy tehdä sellainen päätöslauselma, joka tuomitsee täysin nämä väkivallan toimet. Ja jo, meidän täytyy toimia niin, että näitä, nämä toimet myös saavat rangaistuksensa. Meidän täytyy ottaa huomioon kokonaistilanne. Meillä on välineitä, joita käyttää. Meidän täytyy vain saada ne nyt käyttöön. Meillä on toimeja, jotka voivat auttaa meitä esimerkiksi Syyrian kohdalla. Meillä pitää olla tukea silloin, kun tuo maan uudistusohjelmaa tehdään. Tämä pitäisi tapahtua rauhanomaisella tavalla. Kiitoksia. Minuutti Karim Sajat ECR-ryhmän puolesta. Hyvät ministerit, minä kuuntelin teidän lausuntojanne täällä, kuulin mitä teillä oli sanottavananne. Onpa sanottava, että ne olivat pelkkiä sanoja, ihan nättejä sanoja, mutta valitettavasti tyhjiä kaikki oli pelkkää reagointia, ei mitään aloitteellisuutta siinä, mitä teillä oli esitettävänne meille tänään. Kun kuuntelin teitä, niin kirjoitin tänne suunnitelmaankin paperille ja ajattelin panna sinne, mitä teillä oli sanottavana meille siitä, mitä EU aikoisi tehdä. Tässä se paperi on, ihan tyhjä arkkipaperia. Ei täällä ole mitään annettavaa tänään täällä. Ei mitään aloitteellisuutta teidän asialistallanne, kuten esititte tänään kautta lähi kansat katsovat Euroopan suuntaan, että auttaisimme heitä, että he voisivat nauttia oikeuksistaan. Ja mitä teillä on pelkkiä tyhjiä sanoja? Kun ajatellaan tätä viimeistä toimintasuunnitelmaa, niin sieltä puuttui yksi ydintekijä. Ja siitä käyty paljon keskustelua myös sikäli, että lähi johtavat vielä ottavat kansalta rahaa ja tuovat ne Eurooppaan. Ja me emme tee kuitenkaan mitään sen estämiseksi jatkossakaan. Itse totesin, että nyt aika rientää, jos näin kerran on, ja minä uskon, että näin todella on. Niin miksi ihmissä sitten ette tarvita muuta kuin pelkkiä tyhjää paperia tänään? Kunnioittakaa enemmän parlamenttia. Kiitos kollega. Seuraavaksi minuutin ja edustaja Matias Gue-ryhmän puolesta. Obrigada, senhor presidente No Iémen, na Síria e no Bahrein temos em comum. Kiitos Jemenissä, Bahrainissa ja Syyriassa. Kansalaiset haluavat vapautta ja demokratiaa ja protestit kielletään. Meidän täytyy sanoa selkeästi, meidän tulisi kieltää välittömästi aseiden myynti näihin maihin, mutta Eurooppa myy kuitenkin edelleen aseita. Näillä aseilla tapetaan siviiliväestöä. Nämä ovat totalitaarisia hallituksia ja me emme voi enää seurata tilannetta sivusta. Syyriassa YK mandaatti on ylitetty. Bahrainissa ainoastaan protestoitiin sitä vastaan. Poliisi hyökkäsi nuoria vastaan ja todellakin lopuksi halusin vielä sanoa, että sotilaalliset ratkaisut poliittisissa kysymyksissä eivät ole oikea tapa toimia, mutta arabimaissa tätä ilmeisesti vielä ole huomattu. Puolitoista minuuttia herra Beller EFD-ryhmän puolesta. Kiitoksia puhemies. kun ajatellaan radikaalia muutosta poliittisessa järjestelmässä, näissä kolmessa maassa, kun islamilainen järjestelmä on muuttumassa, niin silloin syntyy katastrofaalinen tilanne. Hamenja, Hamenja, Chad. Ja tilanne Manamassa sanassa – on asia, joka unohdetaan usein. Meillä pitäisi luoda todellakin tiukat ehdot näiden järjestelmien tukemiselle. Meillä on Euroopan parlamentin valtuuskunta, joka kävi Syyriassa. Se on ainut mallistunut valtio näistä. Ja siellä oli, eh, se on ottanut vastaan satoja tuhansia Irakin kristittyjä ei pidä unohtaa näitä kysymyksiä silloin, kun veriset vallankumoukset ovat ohi. Gracias, señor Belder. Kiitoksia, herra Belder. Sitten tässä herra Meltzer vielä lopuksi näissä puhuissa sitomattomien puolesta. Kiitos puhemies. Jemenissä, Syyriassa ja Bahrainissa Jasmin vallankumous ei ole ollut kovin rauhanomainen. Tarvittaisiin jo aktiivista ratkaisua. Me tarvitsemme enemmän demokraattista osallistumista. Ja se, että päästäänkö tällaiseen sopuun, se on asia erikseen poliittisista lupauksista ei ole pidetty kiinni, se johtuu protesteihin. Nyt täytyisi ryhtyä toimiin. Se, että väkivaltaisesti tukahdetaan kaikki protestit, mutta samalla kuitenkin tehdään lupauksia ilman, että tehdään mitään poliittisia muutoksia, niin tämä saattaa pahentaa tilannetta entisestään, sen me tiedämme nyt kun puhumme juuri näistä Syyrian levottomuuksista, niin tämä herättää pelkoa, miten aseita myydään terroristeille, esimerkiksi Hisbollahille. Kiitos. Kiitos, hyvä kollega. Seuraavaksi muut puhujat omissa nimissään niin ensimmäisenä minuut, puolitoista minuutin ajan edustaja Kolino. Pronto, si. Valmis, kyllä. Kiitos herra puhemies. Tässä me tässä on vaihto nyt, vaikka totesitte, että Raula on suuri pelaaja, mutta voi olla, että tässä lopputulossa on joku toinenkin vielä. Se, mitä on tapahtunut Bahrainissa Jemenissä, ei poikkea paljonkaan siitä, mitä tapahtuu muissa maailmankolkissa. Varmasti taloudellisia syitä, sosiaalisyitä kansannousuille – ja varmasti siellä on vapauden pyrintöjä. Internetinkin myötä on pimento nyt murtunut. Siellä halutaan demokratiaa monissa maissa. Siellä on uusi ajatus politiikasta. Siellä on varsinkin nuorilla unelmia. He haluavat kansalaisuutta. Ja varsinkin nuorten parissa ollaan paljon tietoisempia tästä Alla taas esimerkiksi on juuri vapautettu, hän on yksi toisin ajattelijoista ja hän on myös peräänkuuluttanut vapautta muun muassa tiedottamisessa. Totta kai Jemenissä tilanne on samalla tavalla hankala kuin Bahrainissakin, kun siellä on otettu mieltä presidentti Sadia vastaan. Meidän täytyy nyt voimaperäisesti puuttua siihen, että väkivallasta päästään eroon, että päästään demokratioitumistielle mutta jälleen tässä ei saa nyt viivytellä. Se, mitä nyt tapahtuu Välimerellä, varmasti on hyvin vaikea merkki ymmärtää. Siksi Euroopan täytyy myös osoittaa yhteisvastuuta noille maille, auttaa näitä maita nousemaan, esimerkiksi painostaa enemmän myös kun on kyse maahanmuuttovirroista. Kiitoksia tästä hyvästä jalkapallokommentistakin. Seuraavaksi minuutin edustaja Howitt. The... Puhemies, on sitten järjestäytyneestä protestista kysymys tai jostain muusta Syyriassa, niin tai mikä, joka oli 17.3. tai tapahtumista sen jälkeen Meidän täytyy osoittaa kaikkien näiden eri tapahtumien edessä, että Euroopan parlamentti haluaa puolustaa ihmisoikeuksia kaikkialla, missä ne ovat uhanalaisia. Meidän täytyy saada nämä vastuussa olevat henkilöt vastuullisiksi. Emme voi hyväksyä sitä, ettei heitä rangaista, rankaistaisi. Ja kun me kuulemme Bahrainin turvallisuusjoukoista ja heidän teoistaan. He tappavat mielenosoittajia ja tekevät sen hyvin julmalla tavalla. Meidän täytyy tuoda tämä asia esille ja puolustaa näiden ihmisten oikeuksia. Meidän täytyy myös katsoa Syyrian kohdalla, miten toimimme silloin, kun me teemme yhteistyösopimuksia. Arabialainen, Arabian maa, maailma on muuttunut ja meidän täytyy muuttua sen myötä. Kiitoksia edustaja Howard Lamsdorf, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Välimerellä on kevät, mutta Persianlahdella on talvi. Satoja ihmisiä on kuollut. Amnesty on esittänyt järkyttäviä lukuja. Me haluamme mahdollisimman nopeasti neuvoston tulisi esittää tämä vaatimus jäsenvaltioille ihmisoikeuskomitean kokouksen Genevessä. Tämä komitea on aina nopeasti kolla Lähi-idän kysymyksissä, mutta ei nyt kun puhutaan valtavista ihmisoikeusloukkauksista. Me tarvitsemme uudistuksia, me tarvitsemme aseiden vietikieltoja ja niin edelleen. Katsoin Syyrian presidentin puhetta se on todellakin keskiaikainen diktatuuri, joka, jota kuitenkin rahoitetaan ja sitten puhutaan ikään kuin siitä, että henkilö olisi joku pseudomodernisoija. En nyt oikein tiedä, onko tämä hyvä asia. Sitten Jemen, mielestäni vaara on siellä kaikkein suurin. Etelä-pohjoinen jakautuu. Valtio todellakin jakautuu. Atalanta-missio on yksi esimerkki tällaisen tilanteen ratkaisemiseksi. Kiitos. Kiitoksia edustaja Lansdorf. Minuutti edustaja Brepuls. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Totta puheen on tunnustettava, että järkytyksellä kuuntelin ministerin puheenvuoro se, että ju, kyllä halutaan torjua väkivaltaa, edistää vuoropuhelua ja ratkaista riittoja ja saada aikaan poliittisia uudistuksia. Nyt, herra puhemies, vetoomukset vuoropuhelun puolesta ovat täysin riittämättömät. Tällä ei saada aikaa mitään muutosta, eikä se ole uskottavaa. Minä olen sitä mieltä, että Euroopan unioni pitäisi paljon tiukemmin ja voimaperäisemmin tukea demokratisoitumista. Euroopan unionin edustajien pitäisi pystyä sanoa, miten pystytään pitämään yhteyksiä eri osapuoliin ja kuunnellaanko heitä ylipäätään, jos siellä jotain sanottavaa on. Me emme saa enää myöskään toimittaa alueelle aseita. Viime vuonna esimerkiksi pelkästään Jemenin kohdalla Sadan miljoonan euron arvosta toimitettiin aseita kahdeksasta jäsenvaltiosta Euroopan unionissa. Aika suuremmoista, jos ajatellaan meidän kantamme ja muuten. Gracias, kollega Kiitoksia edustaja. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Provera. Muchas gracias. Kiitoksia, herra puhemies. Minä puhun Bahrainista pieni maa, joka on strategisesti tärkeässä asemassa. Ajatellaan Persalahden alueen tasapainoa tai energiahuoltoa. Siellä on tärkeä jalostamokin, joka käyttää sauriraakaöljyä. Ottaisin esille yhden näkökohdan, joka minusta on erityisen huolestuttava. Jos ajatellaan niitä, joita on Iranin suunnalta tullut vaikutuksia, varsinkin jos ajatellaan Bahrainin shialais väestön osa. Tämä liittyy niihin legitimiin pyrintöihin saada uudistuksia myös tuon hallituksen toimin. On hyvin vaikeaa selvitä, missä määrin on ulkoista vaikutusta myös näissä tapahtumissa Bahrainissa, mutta vaarana on kuitenkin se, että epävakaus jatkuu alueella. Se voi jopa mennä Saudi-Arabian ja vielä idemmäksi. Sielläkin on paljon myös shialaisia. Iran rahoittaa Hamas ja tukee Hisbollahia Libanonissa. Se vaikuttaa myös sisäpolitiikkaan Irakissa, missä shialaiset ovat hallituksessa pääosassa. Se, jos tämä leviää Persialahden laajemminkin, voi olla, että tasapaino horjuu laajemminkin. Siksi on tärkeää olla hyvin varovainen, kun arvioimme, mitä lähi nyt on tapahtumassa. Ja ottaa erikseen kansakuntien legitiimit demokratiapyrkimykset, tai sitten miettiä, mikä on ulkoisen vaikutuksen merkitys. Se vaikuttaa koko alueeseen. Kiitoksia edustaja Provera. Puolitoista minuuttia edustaja Uumen Räytten. Eh, Herra puhemies, kiitoksia. Me käsittelemme kolmea erilaista maata. Jemenissä suuret protestit huolimatta poliisien toimista. Koko alue on huolen aiheena. Ja Syyriassa oppositiolla ei ole pelivaraa ja hallitus on valmis ihan mihin vaan. Ja mielestäni Euroopan unionin tulisi myös ottaa huomioon tämä kahdenvälisissä suhteissa. Tietyt periaatteet täytyy ottaa huomioon. Ilmaisun vapaus on yksi tärkeimmistä. Mutta jos sitten kansalaisista tulee poliisien ja armeijan uhreja, niin siihen täytyy puuttua. Mitä Euroopan unioni tekee tukeakseen mielipiteen vapautta. Syyriassa, Bahrainissa, mutta myös Jemenissä tilanne on sellainen, että hallitukset eivät ole valmiita kuuntelemaan kansalaisia. Tämä tulisi myös vaikuttaa meidän ja näiden maiden välisiin suhteisiin. Me tarvi, meidän täytyy todellakin antaa nyt konkreettista ö, ap, apua. Me haluaisimme tarkan suunnitelman. Vielä yksi huomio. Mitä Syyriaan tulee, niin ehkä meidän pitäisi pyytää, että Turkki painostaisi. Ja sitten aivan lopuksi vielä yksi huomio. Meidän valtuuskuntamme voisi tehdä tässä hyvää työtä. Meidän pitäisi luoda tähän tarvittavat puitteet. Kiitos. Kiitos. Tässä virkamiehet sanovat, että nyt aika rientää eikä oikein riitä, että meidän pitää nyt tiukemmin pitäytyä siihen aikaan, joka ei ryhmille on annettu. Minuutti, edustaja Anna Gomes. Kiitoksia puhemies. kun ajatellaan näitä toimia Syyriassa, Jemenissä ja Bahrainissa ja muissa arabimaissa, nyt se mitä on tapahtunut asettaa todellakin kyseenalaiseksi sen, mitä siellä on tapahtunut. Nyt ei ole kyse ainoastaan niiden uskottavuudesta, vaan nyt on kyse siitä, että näitä ihmisiä vastaan käytetään väkivaltaa ja he pyytävät demokratiaa ja vapautta ja oikeuksia nyt meillä täytyy olla sellainen ulkopolitiikka, tai meillä on ulkopolitiikka, joka on ikään kuin kaksijakoista. Meillä on toisaalta se politiikka, jonka mukaisesti me katsomme öljyyn liittyviä kauppakysymyksiä, ja sitten toisaalta meidän täytyy myös katsoa, mikä on tilanne näissä maissa. Meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, mitä konkreettisesti näissä maissa on tapahtunut, esimerkiksi kadonneet ihmiset ja niin edelleen. Kiitoksia edustaja. Komissaariksi Macmillan Scott. Kiitoksia puhemies. Viime iltana yritin järjestää asiantuntijakuulemisen alueesta. He kertovat meille, että Bahrainissa kuolon uhrit ovat nousseet 23 turvallisuusohjelmia, yli 100 Syyriassa, Jemenissä 63. Voidaan kysyä, mitä EU voisi tehdä huomenna hyväksyttäneen päätöslausuma, joka esittää jotain. Nyt on kyllä todettava, että viime kuukausina Euroopan parlamentti on hyväksynyt Tunisiastakin, Egyptistä päätöslausumia ja Libyastakin. Ja minä olen vertailut henkilökuntan kanssa näitä päätöslauselmia komission toimien kanssa. Ei kovin rohkaisevaa ole. Tässä puhutaan vain puhumista, mutta kuitenkaan komission neuvosto ei mitään tee. Minä julkaisen tämän verkkosivullani ja Lissabonin sopimus antoi parlamentille kuitenkin lisävastuutakin. Meidän täytyy ottaa huomioon tämä vakavasti ulkopolitiikassakin, varsinkin näiden valtavien muutosten aikana täytyy tehdä yhteistyötä. Kiitos. Kiitoksia Edward. Minuutti edustaja Arlakki arvoisa Kiitos puhemies. Syyria, Bahrain, Jemen. Meidän tulisi tukea näitä maita. Se, miten EU toimii, on ollut epävarmaa, sillä se ei ole ollut uskottavaa. Jos me, meidän täytyisi ensinnäkin poistaa kaksinaisia standardeja, joita on käytetty menneisyydessä. Ja me eurooppalaiset ja myös Venäjä ja USA ovat myyneet hyvin paljon aseita näihin maihin. Ja tässä on nyt sitten seuraus tästä aseiden myynnistä. Viattomia ihmisiä kuolee. Jos me haluamme olla uskottavia, niin meidän täytyisi perua kaikki asevientisopimukset ja meidän täytyisi vaatia aseiden vientikieltoa näille alueille. Ja sitten nämä rahat voitaisiin käyttää demokratian kehittämiseen. Kiitos. Kiitoksia ja viimeinen puhuja tällä kierroksella on edustaja Muniz. No Kiitoksia oikein paljon. Tämä historiallinen muutos kohti demokratiaa näinä näissä maissa on päättänyt jotkut hankalat siirtymäkaudet Tunisiassa ja Egyptissä, mutta myös kansainvälistä tukea on saatu Libyan kansan suojelemiseksi. Syyriassa ja missä muutos on menossa ja Bahrainissakin Euroopan unionin on oltava läsnä. Meidän on otettava oppia menneisyydessä. Meidän on otettava johtoaseman kansainvälisessä rintamalla tarvitaan riittäviä toimia. Komission jäsen Fyle puhui tästä on uudelleen määriteltävä Euroopan naapuruspolitiikkaa ja tarvitaan myös konkreettisia välittömiä toimia, jotta näiden maiden väestö eh, ei kärsisi ja jotta Euroopan kansalaiset tietäisivät, että Euroopan unionissa ei ole mitään jako, jakolinjoja ja puolella me vapauttaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia Syyrian, Jemenien ja Bahrainin viranomaisten on muistuttava, että väkivallan käyttö valtion taholta omaa väestöään kohtaan johtaa välittömiin seurauksiin. Näiden maiden viranomaisten on tiedettävä, että ei pelkät kosmeettiset muutokset autoritäärisiin hallintoihin ei riitä, vaan on, tarvit- on välittömästi avattava vuoropuheluprosessi opposition ja kansallisyhteiskunnan kanssa on vapautettava välittömästi välittömästi poliittiset vangit, ihmisoikeuksien puolustajat ja toimittajat ja välittömästi on poistettava hätätilat. Kiitoksia. Kiitoksia tämän kierroksen jälkeen. Aloitamme tämän menettelyn ilman puhujalistaa. Teillä on yksi minuutti ja poistan, suljen mikrofonin minuutin puheenvuoron jälkeen. Andrikkien ensimmäisenä. Mr. President, Minister, we should not... Puhemies, ministeri, me emme saa sulkea silmiämme näiltä järkyttäviltä ihmisoikeusrikkomuksilta, joita näissä kolmessa maissa tapahtuu. Tilanne Syyriassa on ehdottomasti hyvin vakava ja sen panokset ovat korkeimmat. Syyriassa aktivistit, journalistit, blokkarit ovat nyt uhan alla. Monet ovat kuolleet, monia on pidätetty, monet on heitetty maasta ulos. Informaation välittäminen on kielletty. Lehdistövapautta ei ole. Meidän pitäisi pohtia Syyrian vastaisia sanktioita. Pitäisi pohtia myös Jemenissä ja Bahrainissa samantapaisia toimia. Meillähän on sopimus aseiden viennistä. Tämän sopimuksen keskeyttämistä tulisi pohtia. Kun me puhumme näistä kolmesta maasta, ensinnäkin pitää vaatia tilivelvollisuutta. Toiseksi YK ihmisoikeusneuvoston erityisistunnot Genevessä. Kiitoksia edustaja Andra Kiene seuraavana. Rosario Crocetta. Kiitoksia puhemies. Minä elin kolme vuotta Bahrainissa vuodesta 87 vuoteen 90. Silloin Bahrainia pidettiin yhtenä äh, Persianlahden demokraattisimmista maista ja vielä viime vuosinakin näin ajateltiin. Ja nyt ajatelkaapa, mitä sitten muissa maissa tapahtuu, äh, jos Saudi Arabiassa on joitakin satoja kuoleman äh, tuomioita vuosittain ja kaikissa Persianlahden maissa lehdistöllä ei ole vapautta. Nyt puhumme Syyriasta Bahrainista ja Jemenistä. Milloin me valmistelemme päätöslauselman muista näistä maista, joissa ihmisoikeuksia rikotaan? Ongelma, jonka minä näen lännessä, on se omituinen asia, että toisaalta... Kiitoksia edustaja Crocetta. Seuraavana Desarne. No tiene, no tiene señor. Teillä ei ole mikrofonia enää, herra Crocetta. Edustaja Mikä rooli Euroopan unionin pitää olla niissä maissa, joissa äh, väestö on äh, kyseenalaistanut hallituksen äh, toiminnan, mutta, mutta mihinkään rakenteellisiin muutoksiin eikä uudistuksiin haluta kuitenkaan ryhtyä? Tässä on kysymykset. Yksi ensimmäinen vastaus on kiireinen. Euroopan unionin on kaikilla voimallaan toimittava, käytettävä kaikki niitä sanktioita, joita sen käytettävissä on, jotta saadaan päätettyä tämä pakkovalta ja vapautettua toimittajat ja poliittiset vangit. EU on tuettava riippumattoman tutkimuskomitean perustamista tutkimaan tapahtuneita tilanteita ja, ja vedettävä erityis- ihmisoikeuskomitean kokoutumista. Sitten ihmisoikeudesta Euroopan unionin on selkeästi ilmaistava olevansa kansalaisten rinnalla, yleisen mielipiteen kannalla eikä valtaa pitävien kannalla. Euroopan unionin on pidettävä pysyvää vuoropuhelua olla yllä kansalaisyhteiskunnan kanssa, niiden kiinnin kanssa, jotka haluavat demokratian nousua. Tarvitaan syvällisiä muutoksia. Kiitoksia edustaja Desarnes. Seuraavana Hautala. Thank you very much, Chair. We have heard that the Kiitos puhemies. Olemme kuulleet, että parlamentti on tosissaan kun se puuttuu näissä kolmessa maissa tapahtuneisiin ihmisoikeusrikkomuksiin. Meidän täytyy kuunnella ulkoasian hallintoa, täytyy kuulla, mitä komissio sanoo siitä, että me emme enää tee työtä äh, tekopyhyyden kaksinkertaisten standardien pohjalta. Meidän täytyy kuulla siitä, miten ihmisoikeusneuvoston työ etenee, onko Euroopan unioni yhtenäinen kun se pyytää erityismekanismeja ja erityisistuntoja, jossa käsiteltäisiin Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilannetta. Me olemme kuulleet, että nyt on aika lopettaa asevienti näihin maihin. Me emme voi enää odotella. Mitä ulkoasian hallinto tekee? Mitä komissio aikoo tehdä näille asioille nyt? Kiitoksia, Rauha Hautala. Sitten Tanok. Puhemies, Syyriassa äh, turvallisuusjoukot ovat äh, raasti äh, torjuneet mielenosoittajia presidentin retoriikka Israelista ja hänen ystävyytensä Iraniin osoittaa, että hän on vaarallinen autokraatti. Toisaalta Bahrain on varsin edistyksellinen perustuslaillinen monarkia valitettavasti propagandaa siellä levitetään hallitusta ja kuningasta vastaan. Ja kuningas on pitkämielisesti kuunnellut mielenosoittajia, mutta tietenkin meidän täytyy tuomita kaikki protestoijien kuolemat. Vaikka on yritetty mm, mm, poistaa al terrorismia Syyriasta, tämä on hyvin vaarallinen tilanne. El señor Brons. Kiitoksia sitten edustaja Brons. Um, we, might ask what we should do. Voitaisiin kysyä, mitä voidaan tehdä poliittisen umpikujan helpottamiseksi ja ihmisten tilanteen helpottamiseksi näissä maissa. Meillä on kolme ehdotusta. Yksi liittyy siihen, että me olemme kyvyttömiä tekemään mitään. Meillä ei ole oikeaa roolia, jossa voisimme tehdä mitään. Ja nykytilanne ei ole millään tavalla meidän puuttumisemme arvoinen. Britti sotilashenkilöstö tällä hetkellä on lomautettuna ja toiset taas ovat täydessä työssä. He joutuvat nyt sitten venymään näihinkin sotilallisiin operaatioihin. Heidät lähetetään henkensä uhalla taisteluihin silloin, kun kansakunnan äh, uhka, äh, etu on uhattuna. Meillä ei ole tässä kansakunnan etua uhattuna. Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten rinnalla äh, liittolaisilla on oma etu mukanaan, kun Syyrian vapautta. Tiene la palabra el señor Paul Rubik. Kiitoksia sitten Paul Rubik. arvoisa Kiitoksia puhemies. Puhemies, näissä maissa elää hyvin paljon nuoria ihmisiä, jotka toivovat demokratiaa, modernisointia, vapautta ja tämä on otettava huomioon. Meidän tulisi katsoa, että löydämme näistä maista myös ystäviä, ettemme tuomitse niitä kaikkia, vaan meidän täytyy löytää sieltä ne henkilöt, jotka eivät noudata modernin yhteiskunnan sääntöjä. Siksi meidän Euroopan unionissa pitäisi yrittää luoda tällaisia vaihtoohjelmia ohjelmia PK-yrityksille, opettajille, professoreille, toimittajille. Meidän tehtävämme on löytää ystäviä näistä maista. Kiitoksia puhemies ja toivon, että pian tällaisiin toimiin ryhdytään. Kiitoksia sitten viimeiseksi kierroksen päättää edustaja Dots. Uh, Kiitos puhemies, ministeri. Niin kuin monet parlamentissa tänään voin yhtyä siihen järkytykseen, joka aiheutuu ihmisoikeusrikkomuksista, joita olemme voineet todistaa koko tällä alueella. En voi kuitenkaan ohittaa tätä hetkeä tänään toteamalla, arvon ministeri, erityisesti teille, että teidän lausuntonne ulkoasian korkean edustajan puolesta osoittaa hyvin selvästi tämän palvelun tarpeettomuuden ja niiden miljoonien haaskauksen, joka siihen on käytetty. Kun ajatellaan, että pitäisi edistää vuoropuhelua näiden maiden kanssa, niin kuitenkin näissä tilanteissa me tarvitsemme paljon enemmän kuin silloin tällöin jonkun puhelun. Minusta lähi ihmiset, kansalaiset. Dodds, hemos terminado este turno. Kiitoksia edustaja Dodds. Olemme päättäneet kierroksen tähän. Nyt annan puheenvuoron ministeri Nemetille. Hän voi neuvoston nimissä vastata kaikkiin näihin puheenvuoroihin. Eh, herra Nemet, olkaa hyvä. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, nagyon köszönöm a felszólalásokat. Eh, Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Muutamia konkreettisia kysymyksiä liittyen Bahrainiin. Iranin puuttuminen Bahrainin sisäisiin asioihin nostettiin esille. Meillä ei ole mitään faktatietoa siitä, että Iran olisi puuttunut Bahrainin tilanteeseen aiheuttamalla radikalisoitumista. Tietenkin tämä on riski ja yksi syy lisää aloittaa kansallinen vuoropuhelu heti kun mahdollista Bahrainin kanssa tämän vaihtoehdon välttämiseksi. Mitä tulee Saudi Saudi-Arabiaan ja Bahrainiin, haluaisin korostaa, että nämä äh, kolme maata, äh, näillä on yhteinen turvallisuussopimus keskenään. Ähm, Saudi-Arabian ja muiden voimien äh, presidenttiä pyydettiin tähän näiden ähm, tämän sopimuksen puitteissa. Ja Persialainen yhteistyöneuvoston puitteissa meidän täytyy ottaa hyvin vakavasti tämän asian alueellinen ulottuvuus, kun arvioimme kehitystä alueella. Mitä tulee Jemeniin, haluaisin ehdottaa teille, että tai muistuttaa teitä siitä, että Euroopan unioni pysäytti tuen antamisen Jemenille, esimerkiksi tuen siviiliterrorismin torjuntaan. Meillä täytyy olla vähän eriytyneempi lähestymistapa. Nyt haluaisin puhua Unkaria ja vastata joihinkin kysymyksiin, joita on täällä esitetty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 Serbian kevään lopputulos tulee olemaan. Muutama kuukausi sitten emme edes tiennyt, että tällainen dominoefekti saattaisi syntyä. Toisaalta missään ei ole sanottu, mikä tämän arabimaiden kevään tulos voi olla. Siksi paljon riippuu myös meistä, mikä lopputulos tulee olemaan. Tämä on vastaukseni herra Salafrankalle. Nämä eh, ehdotukset, joita täällä on esitetty, olivat mielestäni erittäin arvokkaita ja myös sekä komission edustajat että neuvoston edustajat että ulkosuhdehallinnon edustajat ovat hyvin iloisia näistä ehdotuksista mitä tulee naapuruuspolitiikkaan ja sen eh, uudelleen tarkasteluun, tämä menettely on nyt käynnissä. Nämä ehdotukset, joita täällä on muotoiltu, otetaan mukaan tämän naapuruuspolitiikan uudistamiseen. Siksi olemme hyvin hyvässä tilanteessa mikäli äh, sitä, sen kumppanuusmaiden huippukokousta ei järjestetä muutaman viikon kuluttua. Sillä tavoin voimme ottaa nämä ajatukset mukaan. Me tarvitsemme sekä itäistä että eteläistä ulottuvuutta, kun muotoilemme naapuruuspolitiikkaa. Ja ainoastaan silloin voimme toimia erityisesti mitä tulee eteläisiin naapuruuskumppaniihimme, jos meillä on täällä Euroopassa hyvin johdonmukainen ja yhtenäinen naapuruuspolitiikka. Nämä ehdotukset, joita täällä on tehty naapuruuspolitiikasta, aloitan näistä viimeisimmistä kysymyksistä. Rova Dodgin ja herra Rybihin puheenvuorot, että tulee siviili suhteisiin ja niiden rooliin naapuruuspolitiikassa. Ajattelen tässä myöskin yhteyksiä nuorisoon ja kansalaisyhteiskuntaan. Me todellakin tarvitsemme uusia lähteitä. jo sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka olisivat merkittäviä tässä prosessissa. Samanaikaisesti emme saa unohtaa, että näissä suhteissa on huomioitava eri aspektit. On maita, joissa oli pakko ottaa käyttöön sanktioita, esimerkiksi asevientikielto, tai että oli puututtavaa sotilaallisesti. Se oli välttämätöntä, enkä nyt puhu pelkästään Libyasta, sillä ei ainoastaan Libyassa nyt eteläisen naapuruuspolitiikan puitteissa puututaan tilanteeseen, vaan myös Norsullurannikolla. Tiedän, että tänä iltana tulemme vielä keskustelemaan Norsullurannikosta, mutta näitä tilanteita ja maita ei voi asettaa samalle eh, tasolle. Näiden sisällissotien takia oli mahdotonta olla puuttumatta asiaan. Kun nyt puhumme näistä kolmesta maasta, niin kyseessä ovat autoritääriset hallinnot, jotka kyllä tässä leikkivät tulella, jossa vaarana on, että syntyy interventiotilanne me olemme lähettäneet hyvin konkreettisen viestin. Korkea edustaja sen teki ja tämä on tärkeä viesti näille kolmelle maalle. Ne tietävät, että Libyassa ja Mosulurannikolla on puututtu tilanteeseen sotilaallisesti. Viime viikkoina Eurooppa ja kansainvälinen yhteisö on muotoillut selkeän filosofian vastuun suojella, ja tätä periaatetta on nyt noudatettu. Tämän pitäisi olla varoitus Jemenille ja Bahrainille ja oikeastaan kaikille niille maille, joissa on auktoritäärinen hallinto. Tässä sotilaallisessa välintulossa ei voida vetää yhtäläisyysmerkkiä Iraniin tai Irakiin. Meidän tulisi ennemminkin ajatella muita Afrikan maita, esimerkiksi Ruandaa. Ja tämä kansainvälisen yhteisön viesti pitää ottaa vakavasti, sillä se on konkreettinen ja vakavasti otettava. Arvoisa parlamentti, hyvät naiset ja herrat, ihan lyhyesti haluan vielä reagoida joihinkin kysymyksiin. Välitän eteenpäin korkealle edustajalle ne ehdotukset. mitä tulee YK ihmisoikeusneuvoston koolle kutsumiseen. Tämä mainittiin täällä useaan otteeseen keskustelussa. Kerron korkealle edustajalle myös siitä, kuinka tärkeänä pidätte sitä, että tarkastellaan asevientikieltomahdollisuutta. Meidän on saatava aikaan tasapaino yhteistyön ja sanktioiden välillä, erityisesti kun katsomme näitä kolmea maata, joista tänään keskustelimme, ja se on erittäin tärkeä tehtävä. Jos emme valitse sanktioita ja sotilaallista välintuloa, vaan sen sijaan yhteistyön ja uhkaamme tietyillä sanktioilla, kun on kyse tietyistä maista. Mielestäni myös se oli tärkeää, mitä edustaja Omen Roitten sanoi Turkista. koska meidän täytyy siinäkin hyvin konkreettisesti ottaa kantaa, kun valmistelemme politiikkaa tulevaisuuden suhteen. Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuorosta. Kiitoksia herra ministerille. Me saaneet kuusi päätösohjelman ehdotuksesta tätä keskustelua varten. Äänestämme huomenna kello 12. Muutamat kollegat ovat ilmoittaneet.